liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir kommen zur Hyvät kollegat, sitten siirrymme äänestämään. Voisitko nyt käydä paikoillenne? Eli äänestämme päätöksestä toimintavälisten välisten aloittamisesta tukijärjestelmästä, joka koskee hedelmien, vihannesten, banaanien ja maidon toimittamista oppilaitoksiin ja neuvotteluvaltuutuksen antamista näille neuvotteluille. Ensin asiasta vastaavalta valiokunnalta tarkistuksia yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kymmenen puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Yksitoista puolesta, vastaan. Tämä täytyy tarkistaa, eli äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Pari kollegaa vielä kiiruhtaa paikoilleen. No niin, nyt kaikki ilmeisesti ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 16 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 26 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa tämä, eli äänestys alkaa tarkistuksesta 30. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 36 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 37 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 42. No, joku pyytää tarkist- tarkastamista, eli tarkistus 37, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 19 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. No, tarkistetaan tämä. Eli tarkistus 19. Koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 50. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 22 siis raukeaa. 64 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 65 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 51 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 60... No, tarkistetaan. Tarkistus 28. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Selvästi hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 ja 53 identtiset puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa. Eli tarkistus 32 äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 on siis rauennut, eli 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 3 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 58 raukeaa, eli tarkistus neljä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten 59 raukeaa, eli tarkistus 60 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 5 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten seuraavasti Tarkistus 57 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 raukeaa. Eli sitten äänestämme koko tekstistä näin muutettuna ja nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hyvät kollegat, jatkamme istuntoa kello 19, koska komission jäsen on silloin paikalla. You go? Yeah,